komission puheenjohtajalle parlamentin ja sen eri puolueiden ryhmien kannat selväksi. Joudun kuitenkin jälleen työmme aluksi aloittamaan joistakin surullisista tiedonannoista. Joudun kertomaan teille kuolemantapauksista, joista ette kaikki ehkä kesätauon vuoksi ole voineet aiemmin saada tietoa. Suremme Jirsi Havelia, kollegaamme, arvostettua, hyvin pidettyä kollegaamme, loistavaa poliitikkoa, joka on suurella asiantuntemuksellaan vaikuttanut parlamenttimme teollisuus- ja budjettivaliokuntien työhön. Hän oli intohimoinen eurooppalainen. Hyvin poikkeuksellinen mies, jonka me kaikki tulemme muistamaan ja omasta kokemuksestani voin sanoa, että hän käytti koko oman elämänsä muita palvellakseen. Euroopan parlamentti suree Edith Mastenbrookia, jonka järkyttävä kuolema 37-vuotiaana on ollut meille suuri isku. Häneltä jää pieni poika, joka kasvaa nyt yksin. Me suremme aiempaa kollegaamme Alex Falconeria ja Paddy Lanea, kollegoita, jotka opimme tuntemaan aiemmilla lainsäädäntökausilla ja jotka molemmat menehtyivät kesän aikana. Heinäkuussa, hyvät naiset ja herrat, Saharov-palkinnon saaja Osvaldo Paja ja hänen kanssataistelijansa Harold Chepero menehtyivät onnettomuudessa Kuubassa. Osvaldo Pajan toiminta on inspiroinut kokonaista kuubalaisten aktivistien sukupolvea. Hän on taistellut vapauden ja ihmisoikeuksien puolesta ja tämä ajatus oli hänen elämänsä keskeinen elementti taistella vapauden ja ihmisoikeuksien puolesta ja siksi me annoimme hänelle Saharov-palkinnon ja me säilytämme hänen työnsä arvon täällä parlamentissa jatkossakin. Näiden menehtyneiden kollegojemme vuoksi, hyvät naiset ja herrat, ja menehtyneen Saharov-palkinnon saajan ja hänen avustajansa poismenon vuoksi pyydän, he, minun, pyydän teitä kunnioittamaan heidän poismenoaan kanssani yhden minuutin ajan. Kiitoksia. Hyvät kollegat, kahden viikon